tulleet vastatuksi ja kiitoksia paljon parlamentaarikoille kaikista näistä kysymyksistä. Kiitos. Thank you, colleagues. Kiitos kollegoille, kiitos komissaarille. Keskustelu on päättynyt. Me jatkamme huomenna kello 8.30. Kiitos kaikille.